Chers collègues, je vous propose de prendre... No niin, aloitetaanpas sitten. En tiedä, onko täällä nyt päätösvaltaisuus saavutettu, mutta kymmenesosa valiokunnasta kuitenkin on paikalla, eikä tässä nyt sukupuolten tasa-arvokaan toteudu. Täytyy kuitenkin avoin, avata tai käynnistää tämä kokous ja kiitos teille, jotka olette tulleet ajoissa paikalle. Seuraavana esityslistan kohtana meillä on numero 10. Tässä esitellään tutkimus Jean-François Lebrun komissiosta, siis hän kommentoi ja tämän ulkopuol Kim Voleur-nimisen konsultin kanssa yhteistyössä tehty analyysi. Tässä on kysymyksessä talouden muutokset ja niiden vaikutukset työllisyyteen ja osaamiseen. Täällä on 18 eri alaa, joita on tutkittu. Ja tässä teillä on annettu nämä tiedot jo etukäteen, eikä teidän nyt tarvitse niitä tässä esityksen aikana lukea. Mutta Jean-François Lebrun saa ensin puheenvuoron, jotta hän voi kertoa tästä tutkimuksesta ja sitten jatkamme. Olkaa hyvä komissio. Merci beaucoup, madame la, la présidente. Avant de... Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen kuin herra Müller saa puheenvuoron ja kertoo, miten miten tutkimus on tehty näistä 18 alasta, niin kerron jotakin siitä teille. Tutkimus tehtiin siinä tarkoituksessa, että muutokseen sopeutuminen helpottuisi. Ja ajatuksena oli valmistella tätä muutosta ja se menisi sitten helpommin, kun koulutukseen ja muihin asioihin kiinnitetään ajoissa huomiota. Ehkä voit ajateltiin myös niin, että joitakin indikaattoreita voitaisiin ottaa mukaan tulevaisuutta silmällä pitäen, ja siitäkin voisi olla hyötyä. Tarkoituksena oli kehittää tietyn tyyppistä ennakointikulttuuria. Ja se olisi kilpailukyvyn keskiössä. Tällä tavalla voitaisiin saada mukaan maksimimäärä toimijoita ja voitaisiin sitten osallistua laajempaan eh, eh, aloitteeseen, joka on uudet kyvyt uusille, eh, uusiin töihin. Me halusimme toimia sillä tavalla, että erilaisia skenaarioita ja strategioita jo aikaisemmin otettaisiin huomioon. Meillä oli tällainen menettelytapa, jossa oli eri vaiheita. Ensin, ensinnäkin sellainen vaihe, jossa esiteltiin nykytilanne ja tilanne eri sektoreilla. Sen lisäksi haluttiin antaa eräitä viitteitä mahdollisista kehityskulusta, varsinkin tällaisia skenaarioita niistä tekijöistä, jotka tulevat muuttumaan. Sen jälkeen erilaisia vaiheita, jotka liittyivät osaamiseen ja äh, ammattipätevyyteen. Tämä tutkimus tehtiin yhdessä konsulttien kanssa ja heillä ol, jokaiselle oli muutama sektori analysoitavana. Pääosasto, yritystoiminnan pääosasto oli tässä mukana. Mitä sitten aikatauluun tulee, niin te huomaatte, että että parlamentti on tässä mukana. Kesäkuussa 2006 järjestettiin suuri konferenssi, jossa oli rakennemuutos ja sektoripolitiikka aiheina. Oli tarkoitus tutkia tätä ulottuvuutta sektoriallisesta näkökulmasta. Meillä oli oma budjetti parlamentilta ja me eh, sitä e, yhdistimme sen erään toiseen hankkeeseen, joka liittyy juuri tähän ennakoimiseen. Metodologia oli yhteistä ja me käynnitimme 2007 pilottihankkeen autosektorilla ja 2008 me aloitimme kaiken tutkim- kaikki muutkin tutkimukset. Jokainen tutkimus sai osakseen asiantuntijakokouksen, jossa tuloksia arvioitiin. Tämän vuoden kesäkuun alusta lähtien kaikki tulokset ovat eh, saatavilla ja viikon päästä meillä on suuri konferenssi tulossa, jossa tutkimukset, tulokset esitetään ja niistä keskustellaan. Tähän kutsumme kaikkia aktiivisesti osallistumaan. On myös hyvin tärkeää ymmärtää, miten tämä tutkimusmekanismi toimi. Täällä oli hyvin monia eri tahoja mukana. Tietenkin Euroopan parlamentti oli mukana ei pelkästään budjettinsa myötä, vaan myös kutsuimme sihteeristön eri kokouksiin. ETSK oli mukana, alueiden komitea oli mukana. Ja tietenkin työmarkkinaosapuolet kultakin sektorilta, Dublinin säätiö, CDFOP – ja monet komission yksiköt olivat myöskin mukana. Jokaisen tutkimuksen lopulla meillä oli myös asiantuntijoita, työnantajia ja muita näkökantoja edustettuina. Tulokset levitetään nyt mahdollisimman laajalti, erityisesti ensi viikon foorumissa, mutta sen lisäksi me esitämme tässä sektoriallisessa sektoridialogissa näitä tuloksia laajemmaltikin. Sitten meillä on tällainen kattava seurantatutkimus, jossa katsotaan, miten osaamista voidaan siirtää eri sektoreiden välillä. Me mietimme työmarkkinaosapuolten kanssa myös eri sektoreilla sitä, että kuinka voisimme tällaisia valvontayksiköitä, tarkkailuyksiköitä perustaa, jossa sitten katsottaisiin eh, kokemusten vaihtoa ja, ja kaikkea, miten, mitä on tapahtumassa. Sitten meillä on vielä aivan lopuksi monenlaisia toimintoja, joita on toteutettu. Niistä te löydätte sitten dokumentaatiota ja myöskin tietoa siitä, minkälaisista, minkälaisia hankkeita tällä hetkellä on menossa. Täällä on hyvien käytänteiden opas, joka laaditaan. Ja myöskin tällaiset ähm, äh, kansalliset äh, tarkkailuyksiköt on äh, tarkoitus perustaa. Kiitos. Well, thank you very much. Um... Kiitoksia. Haluaisin tässä aloittaa sanomalla, että on, meillä on hyvin kattavaa dataa tässä. Meillä on satoja asiantuntijoita ollut mukana sektoritasolla tässä ja kaiken kaikkiaan. Tämä on varmasti yksi kaikista kattavimmista tutkimuksista, joita olemme tehneet nyky tilasta ja kehityskulusta Euroopan työmarkkinoilla. Sektorikohtaiset tutkimukset lähtevät perinteisistä esimerkiksi huonekalu- ja autoteollisuudesta, palveluja tekstiiliteollisuuteen ja sitten mm, sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kokonaisuudessaan katamme noin 60 prosenttia kokonaistyöllisyydestä Euroopassa. Me teemme tutkimuksia ja annamme ennusteita. Eli tässä on yhdistelmä määrällisestä ja laadullisesta tutkimuksesta. Pieni varoituksen sananen. Kun viittaamme sektoreihin tässä esityksessä, itse asiassa viittaamme tämän sektorin ytimeen, itse tuotantoon ja esimerkiksi ajoneuvojen kokoonpanoon. Tässä on paljon eri suuntaan meneviä yhteyksiä kaikkien sektorien sisällä ja sektorit ovat myös keskenään yhdi- liitoksissa. Eli kun puhumme sektorista, se liittyy tähän sektorin ytimeen todellen. Tämä on tärkeää. Ajatellaan nyt vaikka siivous sektoria. Sillä on vähemmän tällaisia yhteyksiä muihin aloihin kuin esimerkiksi rakennussektorilla, jolla on paljon ö, eri suuntiin meneviä yhteyksiä. Haluaisin myös korostaa tässä sitä, että me tarkastelemme meneillään olevaa työtä. Kuten François juuri esitteli tässä, niin Tästä tullaan keskustelemaan ensi viikon maanantaina ja tiistaina. Ja tullaan järjestämään useita eri työryhmiä tässä, jossa keskustellaan näistä prosesseista ja, ja lopuksi tulee sitten loppuraportti näistä tutkimuksista. Katsotaanpa ensin tätä hyvin keskusteltua aihetta, joka tuli esille kaikissa sektoriaalisissa tutkimuksissa, eli Tapahtuuko tässä paranemista vai heikentymistä? Millään elinkeinoalalla ei tapahdu tällaista pätevyyden vähenemistä. Kuten näette tässä, niin sellaiset sektorit, joilla tapahtuu paljon pätevyyden lisääntymistä, ovat esimerkiksi lääkesektori, media ja niin edelleen. Ja sitten sitten on sellaisia sektoreita, joissa tätä toimintaa ei niin paljon ole, mutta on kuitenkin, ajatellaan nyt vaikka telakkatoimintaa, rakentaminen, ravintolat ja niin edelleen. Sitten hieman menneisyyteen katsoen tässä. Meillä on nämä 19 sektoria, joihin on tässä keskitytty. Ne siis kattavat noin 60 prosenttia eurooppalaisista työpaikoista. Niin, tässä on merkille pantava suuntaus. Tämä on varmaan nähty aikaisemminkin, mutta en usko, että se on ikinä näkynyt näin selvästi. Tässä näkyy tällainen ääripäistyminen taitojen osaamisen osalta. Työpaikat, joissa vaaditaan pätevyyttä, ne ovat vähentyneet. Korkean pätevyyden työpaikat ovat lisääntyneet, tämäkin tiedettiin, mutta vähemmän koulutettujen ää, työpaikkojen määrä on itse asiassa laskemassa. Eli loppupäätelmänä on se, että tässä on nähty tällaista ääripäistymistä ja talouskriisissä on voitu nähdä, että kyseessä on itse asiassa tämän ääripäistymisen kiihtyminen – Ennen kuin menemme eteenpäin, niin vielä eräs tärkeä sektoroihin liittyvä tosiasia, eli väestömuutos ja sen vaikutukset. Olemme nähneet tämänkin aikaisemmin. Tiedämme, että työvoima ikääntyy, mutta itse asiassa olemme nyt poikkeuksellisessa vuodessa, eli sellainen vuosi, jossa työmarkkinoille tulevien määrä on lähestulkoon sama kuin työmarkkinoilta poistuvien. Tästä eteenpäin työmarkkinoilta poistuu enemmän ihmisiä kuin mitä sinne tulee. Joten tässä me olemme tänä päivänä menossa, mutta jos ei vielä edes katsota tulevaisuutenkaan, niin on selvästi nähtävillä ääripäistymistä työmarkkinoilla. Tässä on muutamia sektorien rajat ylittäviä lukuja, kun verrataan – vuosittaista työllisyyden kasvua ja nyky offshore-toimia. Kun tämä tehdään, niin voidaan huomata, että useilla sektoreilla, joita on tässä tutkittu, niitä voidaan kutsua tällaisiksi pysyviksi sektoriksi, sektoreiksi. Palvelusektori, sektorit, joilla on vähän muualle viettyä tuotantoa, sektorit, joilla työpaikkojen määrä kasvaa vahvasti. Ja sektorien koko tässä osoittaa, kuinka paljon työntekijöitä sektorilla on. Jotkut jotakin muitakin äh, sektoreita, niitä voitaisiin luonnehtia muuttuviksi sektoreiksi. Ennen kaikkea tämä on tuotantosektorit. Siellä on paljon tuotannon siirtämistä muualle. Siellä keskitytään lisäarvoa tuottaviin toimiin ja korkean koulutukseen ja merkittävästi alhaisen koulutustason työ, koulutustasoa vaativat työpaikat ovat vähentyneet. Ja sitten on vielä tämä kolmas sektori, eli liikkuva sektori. Tämäkin liittyy tuotantomaailmaan. Ja tässä ö, työllisyys on vähentynyt, pätevyyttä vaativien työpaikkojen määrä on vähän, vähentynyt ja valtaisesti lisääntyneet työpaikat vähän koulutusta vaativille. Ja tässä on nyt 19 sektoria ja tässä verrataan vuosittaista kasvua ja myös sitä, missä määrän tässä on mukana lisäpätevöitymistä. Tässä on kolmenlaisia sektoreita. Ensimmäinen sektori jälleenmyynti, kauppa, ravintolat. Siellä työpaikkojen määrä on kasvanut, mutta koulutusta ei ole lisätty. Alhaisen keskitason koulutus. Sitten on tämä toinen sektoriryhmä, jota voitaisiin luonnehtia keskitason työpaikkojen kasvun sektoriksi. Ja sitten viimeisenä on tämä sektori, jossa työpaikkojen määrä on kasvanut vähän, jossa koulutus on vahvaa ja tämä liittyy ennen kaikkea tuotanto- ja palvelusektoriin. Ja tulevina vuosina näillä sektoreilla tullaan näkemään enemmän työpaikkojen siirtymistä muualle. Sitten kolmas sektorianalyysi tässä Siinä verrataan vuosikasvua koulutustasoon. Ja tässä meillä on työntekijöitä, joilla on toisen tai korkeaasteen koulutus. Meillä on sekto, useita sektoreita, joilla tarvitaan paljon korkeasti koulutettuja työntekijöitä ja sitten on sektoreita, joilla on keskitason koulutus, koulutuksen omaavia työntekijöitä, joilla on kohtalaisen hyvä työpaikkojen määrän kasvu. Tarkastelimme myös sitä, mitkä näistä sektoreista eniten kärsivät nykyisestä talous- ja rahoituskriisistä. Ja tässä nähdään, että nämä tummanpunaiset pisteet ovat niitä sektoreita, jotka ovat eniten kärsineet työpaikkojen menetyksestä – tai yritysten uudelleenjärjestelyistä. Esimerkiksi autoteollisuudessa työpaikka on menetetty paljon ja vaikutusta on ollut myös vahvasti uudelleenjärjestelyille. Rahoitus, rakennus, ajoneuvot, hotelli, ravintola, tekstiilit ja liikenne ovat nämä sektorit tässä sitten vähiten kriisi on vaikuttanut puolustussektoriin, energia, terveys- ja sosiaalipalveluihin ja posti- ja televiestintäsektoriin. Nyt voisimme tarkastella tulevaisuutta, yrittää nähdä tulevaisuuteen. Ja näette eh, aivan kohta vähän helpommankin kuvion tässä, mutta haluaisin vain kertoa, mitä olemme tehneet näiden tutkimusten, sektoriaalisten tutkimusten pohjalta. Meillä on tässä nämä ää, katkeamattomat viivat, tämä edustaa historiallista kehitystä, ja sitten on tarkasteltu eri sektoreita ja niiden talouskriisiin vastaamista ja sitten, no kenties ei kovin tieteellisesti, mutta olemme arvioineet, että asiat lähtevät menemään paremmin ensi vuoden puolesta välistä lähtien. Ja viimeinen osa edus, ennustusta tässä perustuu sellaisiin näkymiin, joista Jean-François tuossa aikaisemmin puhui. Täällä on sektoreita, joilla on menetetty työpaikkoja, ja tullaan edelleen menettämään kriisin takia työpaikkaa jopa kriisin jälkeenkin. Esimerkiksi tekstiili, puolustus, no puolustussektori saattaa saada takaisin kriisin jälkeen työpaikkoja. Sitten on esimerkiksi painotuotesektori, kemika- kemikaalisektori ja ne ovat todella kärsineet työpaikkojen menetyksistä. Jos ryhmitämme hieman eri tavalla nämä sektorit, niin voimme huomata, että tuotantosektorit ovat kaikista eniten kärsineet nyt työpaikkojen menetyksestä. Palvelusektorit ovat itse asiassa parantaneet tilannettaan työpaikkojen osalta. Ja sitten on sellaisia sektoreita, joissa tuotanto on lisääntynyt, työpaikkojen määrä on kasvanut, mutta ei niin paljon kuin palvelusektorilla. Jokaisessa sektoriallisessa tutkimuksessa olemme kysyneet, mitkä ovat kaikista tärkeimpiä ö, osaamisen alueita. Olemme yrittäneet luoda kuvaa sektorit ylittävästi. Voitaisiin sanoa, että kaikista tärkeimpinä nähdään tässä nyt sosiaalikulttuurinen alue, siis sosiaaliset taidot, tiimityöskentely, tekniset, tekniset tiedot, IT-tiedot, uudet prosessit ja tiedot, osaaminen, joka liittyy kestävään kehitykseen, ympäristöystävälliseen tuotantoon, terveyden edistämiseen ja niin edelleen. Sitten jos puhumme hallinnollisista taidoista, niin kulttuurien välinen hallinnointi niin se on muuttunut yhä tärkeämmäksi, samoin kansainvälisten arvoketjujen hallinnointikyky, rahoitus, kansainvälisen rahoituksen hallinnointikyky ja vihreä hallinto. Ja kaiken kattavasti nähdään tarve monitaitoisuudelle ja uudelle taitojen yhdistelylle. Jos yritetään sektorin välillä tätä nyt jakaa, niin voidaan sanoa, että palvelusektorilla tässä keskitytään ennen kaikkea konfliktien ratkaisuun, sosiaalisiin taitoihin, monitaitoihin kaikilla sektoreilla, IT ja sähköisten palvelujen taidot, äh, terveys- ja ympäristötaidot, äh, tiimityö ja niin edelleen. Ja tuotantosektorilla taidot, jotka liittyvät uusiin materiaaleihin, uusiin prosesseihin ja kansainvälisiin arvoketju muutoksiin, sen hallinnointiin. Yritimme myös tarkastella sitä, millä tavalla työpaikkojen ja työllisyyden kasvu ja lisäarvon kasvu tässä nyt kulkevat käsi kädessä. Nähdään erilaisia sektoreita, joissa lisäarvoa on tullut ja myös työpaikkojen määrä on kasvanut. Ennen kaikkea tämä liittyy palvelusektoriin. Sektoreihin. Sitten on näitä tuotantosektoreita, joilla työ, työllisyys on vähentynyt, mutta kuitenkin lisäarvo on keskimääräistä tai jopa korkea. Jälleen uudenlainen kuvio tässä, jos tarkastellaan työllisyyden kasvun ja työvoiman ikääntymisen välistä suhdetta, niin tässä nähdään jälleen kaksi pääsektoria. Yhtäältä meillä on nämä ikääntyvät sektorit, eli sektorit, joilla tulee olemaan tai on jo vakavia rekrytointihaasteita, jotka suoraan liittyvät väestön ikääntymiseen. Ja sitten on nuoret sektorit, niin sanotut, kuten ravintolat ja hotellit. Ja näillä sektoreilla on haasteita, jotka eivät liity niinkään paljon työvoiman ikääntymiseen. Tässä oli lyhyt esitys tästä ja kenties sitten menen tämän tutkimuksen tuloksiin. Minun mielestäni kokonaisuudessaan johtopäätö, kokonaisjohtopäätöksenä on työmarkkinoiden ääripäistyminen ja erilaiset osaamispätevyysvaatimukset. Tämä on nähty vuosien varrella useissa sektorit ylittävissä tutkimuksessa. Keskitason työpaikkojen määrä on vähentynyt kehittynyt huomattavasti ja korkean koulutuksen vaativien työpaikkojen määrä on lisääntynyt. Tässä on myös palvelusektorilla merkittävää työllisyyden parantumista. Ja sitten meillä on tätä eurooppalaista asiantuntijuutta, joka liittyy tuotantosektoriin, kansainvälistymistä, offshoringia ja erityis, erikoistumista tietyille johtaville aloille kuitenkin kaikilla sektoreilla nähdään niin historiallisesti kuin tulevaisuuteen katsoenkin pätevöitymisen lisääntymistä ja kasvavaa koulutustasoa. Meillä oli ennen kuva eurooppalaisesta elinkeinoelämästä, jossa oli erilaisia sektoreita. Tällä tavallahan kaikki alkoi täällä, mutta itse asiassa perinteiset sektorit yhdessä ne ovat tällä hetkellä hajoamassa ja tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan uudenlaisia, uudenlaista työvoimaa ja erilaista osaamista, erilaisia taustoja työntekijöille. Perinteiset työpaikat ja työtehtävät yhä edelleen, yhä enemmän vaativat uudenlaista osaamisen ja pätevyyden yhdistelmää. Ja niin työvoiman markkinoiden kuin toimituspuolenkin täytyy kansainvälistyä. Tässä on vaarana se, että ei ole riittävästi osaamista ja että työvoimapulaa on monilla sektoreilla. Tämä johtuu työvoiman ikääntymisestä ja työalan huonosta imagosta. Viimeiseksi siis suositukset koulutukselle ja ammatilliselle koulutukselle. Ja tämähän juontaa juurensa tähän tutkimukseen, joka liittyy 19 sektoriin. E, tässä tarvitaan modernisoitua ammatillista koulutusta, parempaa joustavuutta koulutusjärjestelmiin mukana täytyy olla parempi monitieteellinen lähestymistapa ja tieteiden välinen lähestymistapa. Ja eri toimijoiden täytyy olla paremmin mukana määrittelemässä koulutusjärjestelmiä. Tarvitaan sektorikohtaisia erityistaitoja. Täytyy keskittyä enemmän kulttuurillisiin ja sosiaalisiin taitoihin myös itse koulutusjärjestelmässä. Tämän lisäksi täytyy olla, meillä täytyisi olla Euroopan laajuinen pätevyyden standardisointi ja sertifiointijärjestelmä, kun on myös työntekijöiden vapaa liikkuvuus. Tämän lisäksi tarvitaan pk-yrityksille koulutusjärjestelmiä, ohjelmia, oppimisvälineiden kehittämistä. Paljon on tehtävää vielä elinikäisen oppimisen osalla osalta samoin kuin yrityksen sisäisen koulutuksen saralla. Yleisesti ot, yleisiä suosituksia on myös tehty. Tietysti täytyy jatkaa innovointia, tutkimusta ja kehitystä, investoida inhimilliseen pääomaan. Kenties uudempaa tässä on sektorien imagojen parantaminen mahdollisten tulevien työntekijöiden keskuudessa eri toimijoiden välillä täytyy parantaa yhteistyötä ja viedä eteenpäin vuoropuhelua, tukea yhteistyötä ja viedä eteenpäin ohjelmia esimerkiksi maahanmuuttajien ja ikääntyneiden keskuudessa. Tämän lisäksi täytyy tukea myös rajat ylittävää verkostoitumista ja koulutusta eri sektorien kohdalla. Näistä kaikista tullaan keskustelemaan ensi viikon työpajoissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Oli erittäin eh, hyödyllistä, että te pystyitte kertomaan tästä tutkimuksesta meidän valiokunnallemme jo tässä vaiheessa. Ensi viikolla sitten keskustelu jatkuu. Mutta nyt avaan keskustelun täällä kollegoille. Rouva Mohan varmasti haluaa puhua. Ja muita. Kyllä se tässä sitten ruokahalu herää. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ensin puheenjohtajaa siitä, että tällainen kuulemistilanne, tilaisuus on järjestetty tästä hyvin kiinnostavasta monialaisesta tutkimuksesta. Tutkimus liittyy aivan saumattomasti siihen, mitä tänä aamuna täällä kuulimme, mutta se avaa meille lisänäkymiä. Ja näistä lisänäkymistä minä haluaisin vielä lisää puhua. Tässä on nyt tutkimus, joka on hyvin dokumentoitu. Siellä on sektori sektorilta katsottu, minkälaisia tarpeita on olemassa. Voidaan kuitenkin kysyä, että onko eroja eri alueiden välillä, eri maiden välillä näissä, er-, näillä eri sektoreilla ja niiden kehittymisessä. Eräitä kohtia tänne, mm, täällä mielestäni on hyvin tärkeitä. Ensimmäinen niistä on se, että koulutuksen täytyy olla monialaista. Sen olemme tässä iltapäivällä nyt oppineet. Pitää olla hyvin avoin eri sektoreille ja pitää nyt sitten toimia yhteistyössä meidän valiokuntamme kanssa sillä tavalla, että tällainen koulutuksen kehitysajatus tulee mukaan. Enemmän joustoa, enemmän avoimuutta, enemmän sopeutumista, enemmän liikkuvuutta ja monialaista koulutusta. Nämä ovat asioita, jotka johtavat avoimuuteen. Toinen asia sitten, mikä tuli tärkeänä esiin, sekin oli aamulla jo esillä, on, että koulutusjärjestelmien täytyy olla avoimia omassa ympäristössään. Tänä aamuna paljon valittelimme sitä, että on hyvin vaikea nuorten päästä työelämään ja työmarkkinoille, mutta kun ajattelemme, että koulutusmaailma avautuu oman ympäristöönsä, niin se toimii ikään kuin tällaisena vipuna, jonka aulla päästään eteenpäin ja te nyt sitten eh, varmistitte sen tässä omassa puheessanne. Kolmas kohta, jotta nyt puhuisi liian pitkään, rouva puheenjohtaja. Uskon että meidän täytyy vetää myös johtopäätöksiä kaikesta siitä, mitkä liittyvät eh, humaaniin pääomaan. Ensinnäkin uusia johtamistapoja ja uutta työmarkkinaneuvottelutekniikkaa tarvitaan. Jos nyt vielä teen yhteen vedon eh, siitä, mikä tässä minulle oli tärkeintä, niin monialaisuus, avoimuus, ja uudet toimintatavat johtamisessa ja työmarkkinoilla. Tällä tavalla meidän ajatuksemme voidaan, voi kehittyä eteenpäin ja löydämme uutta politiikkaa. Euh? Haluatteko tähän vastata välittömästi? Olkaa hyvä. Yeah, if I could, um, make a comment. Kyllä, jos voisin kommentoida työmarkkinoille pääsyä nuorten kannalta. Tämä taisi olla kysymys. Alakohtaisessa tutkimuksessa tämä on vähän toisinpäin. Eli alat, joilla on ongelmia houkutella nuoria työntekijöitä huonon imagon takia, huono imago perustuu huonoihin työoloihin ja niin edelleen. Minusta tuntuu, että nuorilla voi olla vaikeuksia päästä työmarkkinoille, mutta jos, tai tunne siitä, mutta jos katsotaan tilastotieteellisesti, niin työmarkkinoilla ennemminkin on ongelmia nuorten työntekijöiden houkuttelemisessa. Joskus syynä työolot tai urakehitys. Nämä ovat varmasti haasteita. Ja jos tähän haasteeseen halutaan tarttua, mitä pitäisi tehdä? Um, no minusta tuntuu, että parhaiten tuntemiltani alalta tehdyissä tutkimuksissa todetaan, että tämä on suuri haaste ja työpaikoilta löytyy vastaus näihin haasteisiin. Paljon voitaisiin tehdä työolojen parantamiseksi myös lainsäädännön kautta ja poliittisesti voitaisiin painostaa työolojen parantamiseen näillä aloilla. Mutta suurin osa ponnisteluista tulee sieltä sektorilta itseltään, sidosryhmien puolelta ja varmasti jollain tapaa on nyt tunnustettu, että nämä ovat sellaisia ongelmia, joihin pitää puuttua. Kiitos sitten Ilda Figuredo. Mikrofoni. Muito obrigada. Kiitokset näistä tiedoista. Minulla olisi kaksi kysymystä, jotka haluaisin esittää nyt. Ensimmäinen niistä liittyy siihen, että eilen Eurostat antoi tilastotietoja työttömyysluvuista ja nuoret Nuorten työttömyys on jo tuolla 21 prosentissa. Naisten työttömyys myöskin 10,5 prosenttia. Ja tämä oli siis noin keskiarvo. Joissakin maissa työttömyys on todella vahvassa kasvussa – ennen kaikkea omassa maassani Portugalissa. Ja huolenahan on seuraava seikka. Ne maat, joilla oli perinteisiä vahvoja sektoreita, ennen kaikkea naisia ja nuorisoa työllistäviä, työllistäviä sektoreita. Tällä hetkellä nämä sektorit, ne, niitä joko ne, on tuho, ne ovat tuhoutuneet tai niitä jäl, uudelleen järjestellään. Ajatellaan nyt yritysten sulkemista, tuotannon siirtymistä muualle. Ja näin ollen tässä tapahtuu suuria muutoksia, jotka johtavat perinteisten sektorien ajatellaan nyt vaikka vaateteollisuutta, kenkäteollisuutta, tekstiiliteollisuutta mutta on muitakin sektoreita, muita alueita, joilla näillä sektoreilla oli valtaisa merkitys ja nyt työttömyysluvut ovat 20-30 prosentin korvilla eikä uusia työpaikkoja synny. Uusia investointeja ei tule. Teidän tutkimuksessanne ei vielä ole tätä seikkaa mukana. Näin olen tässä nyt oli kaksi kysymystä. Eli ensinnäkin, miten teidän mielestänne voidaan kohdata tällainen tilanne? Millä tavalla nuorten ja yleensä työttömien koulutus voidaan kanavoida sillä tavalla, että otettaisiin huomioon toisenlaisia näkymiä, tai itse asiassa mitkä ovat lyhyellä aikavälillä työllisyysnäkymät. Parin kolmen vuoden päästä tästä kaikesta voi tulla todella vakava sosiaalinen kriisi ja sen seurauksia en halua edes ryhtyä kuvittelemaan tässä vaiheessa. Kiitos. Thank you. Um... Kiitos. Ensinnäkin olen varmasti samaa mieltä. Siitä mitä aikaisempi puhuja sanoi, että tässä esityksessä katsotaan Eurooppaa kokonaisuutena eikä erotella maita ja alueita. Aivan totta, olen samaa mieltä siitä, että jos näin tekisimme, niin kuva olisi toisenlainen alueelle ja jäsenvaltioiden kesken. Toisaalta on myös totta, että joissain maissa ja joissain alueilla nykykriisi on iskenyt erityisen kovaa. Portugalin maana ja tekstiiliteollisuusalana ovat tästä hyviä esimerkkejä. Jos puhutaan tekstiilien vaatetusalasta, niin tässä on kyse pidemmästä trendistä – aikakaudesta, jonka aikana työpaikat ovat vähentyneet ja tätä pahentaa sitten kriisi ja monikansallisten yritysten päätökset ja niin edelleen. Suuri haaste tässä on se, että pyritään saamaan käsitys siitä, koska talouden kehitys kääntyy. Sanoi, että äsken taustalla voi olla ajatuksia siitä, koska kriisistä päästään 2010 puolivälissä tai vuonna 2011, mutta kyse ei ole ainoastaan kriisistä, vaan siitä, että katsotaan myös kriisin jälkeistä aikaa ja se löytyy sen viestin takaa, jonka yritin johtopäätöksenä antaa aikaisemmin. Mutta jos katsotaan nyt Eurostatin työttömyyslukuja, niin tilanne ei mitenkään näytä hyvältä erityisten kohderyhmien osalta, erityisten joidenkin maiden osalta ja tiettyjen sektorien osalta. Erittäin hyvä kysymys kuului, mitä tässä voitaisiin tehdä. Minusta tuntuu, että tämä on keskeisin kysymys ensi viikon maanantaista aikana järjestettävässä foorumissa. asiantuntijaseminaarit järjestettiin tämän vuoden alkupuolella. Monet tutkimuksista saatiin päätöksen ennen kuin edes asiantuntijat ymmärsivät, miten syvästä talouskriisistä tällä kertaa oli kyse. Me olemme pyrkineet sisällyttämään tämän ulottuvuuden sinne mukaan, mutta sanoisin, että alakohtaisissa raporteissa nyt ei ole kovinkaan paljon neuvoja siitä, miten käsiteltäisiin lyhyellä aikavälillä tämän talousrahoituskriisin ongelmia, mutta varmasti tämä tulee olemaan keskeisenä aiheena ensi viikon alussa järjestettävässä tapahtumassa. Sitten Edith Bauer. Kiitoksia. Kiitoksia. Minä olen jo saanut kaikkiin kysymyksiini vastauksen. Olin yllättynyt nähdessäni tässä, että rakennussektorilla ja liikennesektorilla on. Nämä ovat tällaisia pysyviä, niin kutsuttuja pysyviä sektoreita. Mutta vain vähän aikaa sitten Äh, rekkakuskit valittelivat, että lähes tulkoon 50 prosentilla on äh, rekkakuskien äh, kysyntä vähentynyt. Mutta näiden lukujen pohjalta nyt näen ja ymmärrän tämän tilanteen. Sektoriaaliset tutkimukset on saatettu loppuun ennen kriisin todellista puhkeamista. Tämän lisäksi Minulla on toinenkin kysymys. Aamulla meillä oli hieman erilainen lähestymistapa. Me kuulimme useita esityksiä, jotka perustuivat erilaisiin lähestymistapoihin. Ja yksi näistä yhden esityksen loppupäätelmänä oli se, että meidän pitäisi keskittyä korkean pätevyystason, hyvin koulutettuun työvoimaan – eri sektoreilla. Teidän esityksessänne johtopäätöksenne on erilainen verrattuna tähän, jonka itse mainitsin. Teidän tutkimuksenne tekee toisenlaisen johtopäätöksen. Näyttäisi siltä, että esityksessäni argumentoitte sen puolesta, että vähenee tällaisten vähemmän koulutetun työvoiman tarve. Millä tavalla voisitte selittää tämän epäjohdonmukaisuuden tässä. Sitten toinen seikka, joka tuli esille aamulla, aamukeskusteluissamme. Ympäri Eurooppaa jopa 14 prosenttia on tämä määrä, joka jättää nuorista koulutuksensa kesken. pois mutta poikien keskuudessa tämä luku on vielä kovempi. Mikä on teidän näkymänne näiden nuorten tulevaisuuden osalta? Teidän kommenttinne sai minut ajattelemaan tätä asiaa. Vähän pätevyyttä vaadittavilla, vaativilla alueilla, alhaisen koulutustason alueilla. Tässä tarvitaan enemmän nyt yksityiskohtia. Mistä, minkälaisista työpaikoista todella puhumme, mitä niissä vaaditaan ja mitä mahdollisuuksia on näillä koulunsa kesken jättäneillä työmarkkinoilla. Sitten vielä yksi asia, jonka haluaisin lisätä. Tämä esitys oli äärimmäisen mielenkiintoinen ja minä löysin hyvin tätä dataa, jota, joka mielestäni on tärkeää. Löysin sen täältä asiakirjakokonaisuudestamme, joten olisi hyvä, jos me voisimme saada tästä todellakin itsellemme kunnon kopioon. Meidän oli vaikea seurata näitä eri kuvia, joten me todella haluaisimme kokonaisuudessaan tämän tutkimuksen painettuna käsimme. Kiitos oikein paljon. Ensinnäkin nämä pysyvämmät alat ovat aloja, joilla siirretään toimintaa pois vähemmän siis liikenne- ja rakennusalat. Tämä ei tarkoita siis sinänsä sitä, että liikenteeseen liittyvät alat, kuten kuorma-autojen rakentaminen tai rakennusmateriaalit, että tällainen toiminta ei, jää, ei, ei siirtyisi Euroopan ulkopuolelle. Mutta no, syistä tämä kehitys on hitaampaa – kuin jos katsotaan muita sektoreita, kuten tekstiiliala. Eli tämä stein tarkoittaa sitä, että ei siirretä toimintaa paljon ulkopuolelle, muualle. Sitten kysymys tämän aamun esityksen ja tämän iltapäivän esityksen välillä. No aamun esitystä en täällä kuullut, mutta aamupäivällä ilmeisesti ehdotettiin, että keskityttäisiin korkean koulutuksen aloihin ja tuotantosektoreihin. Olemme samaa mieltä. Siksi tässä puhuttiin eurooppalaisesta tuotannon huippuosaamisesta. Pari tuotannon alaa voitaisiin tässä ottaa esiin yleisesti ottaen. Tärkeää olisi keskittyä korkean koulutuksen saaneiden työpaikkoihin, mutta aina voidaan estää sitä, että siirrytään, siirretään toiminta pois Euroopasta, tekstiiliala esimerkiksi. Kyllä tuotanto jää kuitenkin Eurooppaankin, ja silloin kysyntä kohdistuu lähinnä korkeasti koulutettuun työvoimaan. Näiltä osin tutkimuksemme taisi olla samalla linjoilla kuin tänä aamuna täällä esitettiin. Lisäksi näistä tutkimuksista voi tehdä sen johtopäätöksen, että palveluala – ja palvelualan matalamman koulutuksen töissä on paljon työttömyyttä ja tämän kriisin jälkeen sitten syntyy lisää kysyntää näillä aloilla. Tämä on siis toinen seikka tässä. Ei tämä ole sinänsä ristiriidassa, että korkeasti koulutettujen kysyntä tuotantoaloilla lisääntyy. Tärkeää on siis ymmärtää, että nyt on olemassa tulevaisuudessakin suuret markkinat Euroopassa matala tai vähemmän koulutusta saaneiden osalta, mutta puhuitte sitä, että koulunsa kesken jättävät pojat otettiin tässä esiin. En sano, että koulu pitäisi jättää kesken, mutta toki tulevaisuudessakin on paljon kysyntää työvoimalle, jolla ei ole paljon koulutusta – Toivottavasti vastaus olisi se, että oikeat sektorit saisivat houkuteltua nuoria näihin, koska useinhan on kyse sektoreista, aloista, joilla on huono imago huonojen työolojen takia. Muuten syntyy puutetta työvoimasta silloin, kun kriisi on ohi ja, ja asiat sujuvat vähän paremmin. Tämä oli 15 minuutin esitys. Jos minulla on maanantaille 50 minuutin esitys, jonka voin kopioida teille mielelläni, siinä on tietenkin paljon enemmän tietoa. Kollegat varmastikin komissiosta tai tästä kiinnostuneita, mutta tämä koko esitys voisi olla teille suuremmaksi eduksi kuin tämä yhteenveto. Kiitos. Sitten seuraava puhuja. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ε, το πρώτο που θέλω να πω είναι συγχαρητήρια. Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Minä haluaisin ensin onnitella teitä tästä aloitteesta ja siitä kiittää, että tällainen kuulemistilaisuus järjestettiin sekä aamupäivän tilaisuus että tämän iltapäivän tilaisuus. Minusta tuntuu, että valiokuntamme voi tehdä hyvää työtä ja olla tehokkaampi. Kuulemistilaisuudet ovat olleet erittäin myönteisiä. E, sekä se, mitä aamulla kuulimme, että mitä nyt olemme kuulleet. Kolme asiaa haluaisin ottaa täältä esille. Tämä ensimmäinen liittyy julkiseen sektoriin ja puhujilta kuulin, että aina mietitään näitä julkisen sektorin asioita. Meillä on Kreikassa hyvin paljon työttömyyttä ja meillä on myöskin ongelmia työpaikkojen luomisen kanssa. Meidän nyt sosialistinen uusi hallituksemme teki päätöksen, jonka mukaan julkisella sektorilla – viittää e, irtisanottua kohti palkataan vain yksi uusi työntekijä. Nämä ovat e, sellaisia lukuja, joita olemme kuulleet, ja mitä te olette niistä mieltä? Sitten toinen asia liittyy osaamiseen. On e, sellaisia työpaikkoja, joissa osaamista ja taitoa tarvitaan vähemmän. Ja tämä liittyy integraatiokysymyksiin. Kreikassa, niin kuin varmasti muissakin maissa, on niin, että hyvin monet eh, työpaikat eh, täyttyvät, sellaiset työpaikat, joissa osaamista ei kovin paljon tarvita, täyttyvät maahanmuuttajilla. Se on hyvin suuri osa työelämää. Ja nyt haluaisinkin kysyä, että miten maahanmuuttajien työpanos, eh, miten sitä arvostetaan. Kolmas asia liittyy sitten eri tyyppisiin työttömiin. On olemassa paljon nuoria, joilla on hyvin paljon tietoa ja osaamista ja koulutusta, jotka ovat työttöminä. Ja sitten toisaalta on ihmisiä, jotka eivät enää ole nuoria. Heidän ammattitaitonsa on mitä on, mutta he tekevät työnsä hyvin. Ehkä 35-50-vuotiaat ja tälle ryhmälle on vielä vaikeampaa löytää työpaikka riippumatta ammattitaidosta. Monet vanhenevat työntekijät joutuvat ottamaan sellaisen työpaikan, jossa he tarvitsevat vähemmän tietotaitoa kuin mitä heillä on. Sehän on myöskin ongelma. Kiitoksia. Thank you very much. Um, the first one on public sector uh, unemployment. I'm not sure. Julkisen sektorin työttömyydestä en oikein ole varma, ymmärsikö täysin tämän esimerkin, mutta luulenpa, että tässä tärkeää on panna merkille se, että terveys- ja sosiaalityö on mukana tässä tutkimuksessa. Tämä on sektori, joka on valtaisia, ja se pitää sisällään kaikenlaisia työpaikkoja kaikilla tasoilla – Joten kuten sanoin, tämä sektoritutkimus kokonaisuudessaan kattaa hieman yli 60 prosenttia eurooppalaisista työpaikoista ja valtaisan määrän yksityispuolen työpaikkoja vähemmän julkiselta puolelta, mutta on sellaisia aloja kuten sosiaali- ja terveystyönteko, työt, posti- ja televiestintäsektorit, joka, jotka saattavat olla osittain julkisen sektorin hoitamia, ne ovat mukana tässä tutkimuksessa. kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveyssektori on sellainen, jossa odotamme tulevina vuosina kasvua. Um, um, Sitten maahanmuuttajien osuus, onko sitä arvioitu? Valitettavasti ei. Se ei ollut erityisesti tämän tutkimuksen aiheena. Alakohtaisissa tutkimuksissa katsottiin vähän sitä, miten sektorit ajattelevat, että ongelmat, jotka liittyvät työvoimapulaan, voidaan ratkaista. Tiedän, voidaanko työvoimaa ottaa jo ulkopuolelta, mutta Oikeastaan maahanmuuttajien osuutta ei tässä tutkittu alakohtaisissa tutkimuksissa. Sitten 35-50-vuotiaat ikäryhmänä. Tuon ikäryhmän tulisi olla se ikäryhmä, jolla on helpoin pääsy työmarkkinoille, joten jos tällä ikäryhmällä on erityisongelmia ikäryhmänä, niin se on kyllä suuri ongelma, koska tässä on, no ei ehkä yhtä kokenutta väkeä kuin vanhemmissa, mutta hyvin koulutettuja kuitenkin ja kuitenkin jotain kokemustakin verrattuna niihin, jotka tulevat työmarkkinoille ensimmäistä kertaa. Joten 35-50-vuotiaat ikäryhmänä ei tullut esiin ryhmänä, jolla on erityishaasteita tämän tutkimuksen mukaan. Mutta jälleen kerran puheenvuorosta voidaan päättää sanomalla, että tässä lähtökohtaisesti on katsottu alakohtaisesti sitä, miten on kehitytty tähän mennessä, miten selvitään kriisistä ja mitä voidaan olettaa tapahtuvan kriisin jälkeen. Sitten kun kriisi päättyy. Lähestymistapa tässä ei keskity niinkään maihin tai alueisiin tai erityisiin työmarkkinoiden ryhmiin. Tämä olisi erilainen tutkimuksen lähestymistapa. Niin ei tehty tällä kertaa. Kiitos. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Mówiąc o rozwoju rynku pracy... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kun puhumme työmarkkinoiden kehityksestä, usein korostamme sitten, miten tärkeää on päivittää tietoa ja saada uutta osaamista. Ja me olemme kuulleet myös, että moni alainen koulutus on tärkeää. Haluaisin kysyä siitä, ovatko akateemisen sektorin opettajat valmiita tällaiseen monikulttuurilliseen uuden työvoiman opetuksen, koulutukseen. Tutkitteko te näitä piirejä? näettekö mitä muutoksen tarvetta siellä? Uh, niin voi saada, voidaan sanoa, että alakohtaisissa tutkimuksissa – nähdään tarve myös kouluttaa kouluttajia niin, että voidaan parantaa kansainvälisiä ja monikulttuurivuorovaikutustaitoja kouluttajien ja koulutettavien keskuudessa. Ja tämä on varmasti yksi johtopäätöksistä tässä alakohtaisessa tutkimuksessa. Kiitoksia. Onko vielä muita kysymyksiä? Minulla on yksi tässä puheenvuoro ikään kuin päätelmien muodossa. Me olemme valmistelemassa eurooppalaista strategiaa kymmeneksi seuraavaksi vuodeksi. Ja nyt kun me katsomme näitä tutkimustuloksia, ne, niin mitä te sanoisitte meille poliittista vastuuta kantaville siitä, että miten Euroopan unioni voisi parhaiten hyödyntää tätä alakohtaista lähestymistapaa. No ehkä sitten toiselta kannalta katsoen joskus tämä on vähän epäjohdonmukaista, mutta minun teki hyvin suuren vaikutuksen tämä taulukko, jota tässä teille näytän. huomaamme, että tällainen keskimääräinen ammattitaito on sellaista, mitä eh, aika vähän kysytään. Ja jos sanomme nuorille, että eh, oppikapas eh, lukemaan, kirjoittamaan internetiä, pikkusen englantia, niin ne ovat niin tällaisia keskitason ammattitaito, osaamistasoa heijastavia juttuja. Niin Miten, miten tällaisten kykyjen kysyntää työmarkkinoilla, mitä siitä selitätte? Uh, figure, uh... Niin, juuri tuo luku ajatti huolta meidän muidenkin mielessä. Tässä ei ole niinkään kyse tuosta ikäryhmistä 35-50 ja niin edelleen, vaan todella eurooppalaisen tuotantotalouden kulmakivi, pätevä työvoima, joka mahdollistaa Euroopan taloudellisen kehityksen. Näiden ihmisten työpaikat ovat vähenemään päin. Ja tässä on haaste. En tiedä, onko teistä kukaan käynyt viime aikoina yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta kun junalla matkustaa ja siellä tullaan asemalle, niin siellä automaattisesti aina kuuluu Mind the Gap. Eli välttäkää, välttäkää tuota kuilua, varokaa kuilua. Näin minäkin haluaisin tässä sanoa. Euroopassa olin paljon enemmän työpaikkoja sellaisille, jotka eivät ole pitkälle koulutettuja. Aina on sanottu lapsille, että kannattaa opiskella – jotta saa työpaikan, mutta varmaan näin on vieläkin, koska työolot ovat ehkä heikot joillain aloilla, mutta Euroopassa sellaiset nuoret, jotka eivät voi opiskella pitkään, voivat kuitenkin saada työpaikan, koska näitä työpaikkoja on paljon. Pitäisi vain parantaa näiden työpaikkojen laatua sitten, jos saa yliopistotutkinnon ja pätevöityy, saa työpaikan tulevaisuudessa. Tuo on ihan tuota perusasiaa, mutta entä mitä tapahtuu tuossa näiden välissä. Siis hyvin ammattitaitoinen työntekijä on tässä vähän pulassa. Mind the gap siis tulisi otsikoksi minun mielestäni. Euh, mind the gap siis se tarkoittaa suhteessa silloin, kun, kun alakohtaiseen analyysiin viittaatte, niin tällainen ikään kuin klassisen valmistusteollisuuden tuotannon ala on se, mitä tarkoitatte. On innovoivat tuotantosektorit, joita meillä Euroopassa on. Tätäkö tämä tarkoittaa? Siis ymmärränkö nyt oikein se, mistä te puut, autoteollisuus, vaateteollisuus, tekstiiliteollisuus, niin ne olisivat näitä väliinputoja sektoreita. Um, uh, Tämä taitaa mennä pitemmällekin kuin vain ajoneuvo- ja tekstiiliteollisuuteen, mutta minä yritin tässä tuoda esille nimenomaan sitä, että meillä tulee Euroopassa edelleen olemaan tuotantoa, mutta ennen kaikkea työntekijät tulevat olemaan pitkälle koulutettuja ja toimet, joissa vaaditaan vähemmän koulutusta työvoimalta, niin nämä työpaikat eivät löydy kenties Euroopasta. Meillä on Euroopassa hyvää asiantuntevaa tuotantoa. Tässä tulee olemaan innovatiivisuutta, luovuutta ja korkeakoulutuksen työpaikkoja. Ja sitten tämän rinnalla on myös tähän liittyviä palveluja, joten en nyt sano, että, sano, että taloudestamme tulee sataprosenttisesti palvelutalous, mutta tuotantoosio eurooppalaisesta taloudesta tulee keskittymään enemmän korkean koulutustason ja vähemmän tulee olemaan keskiverto koulutettua työvoimaa tuotantoteollisuudessa. Ja sitten vastaus ensimmäiseen kysymykseen, mitä meidän pitäisi tähän innovaatiostrategiaan suhtautua poliittisina päättäjinä? No, se yksi haaste, joka tässä nyt mieleeni nousee asian suhteen, on se, että myös alemman koulutustason työntekijöillä täytyy olla paremmat työskentelyolosuhteet. Eihän tämä riipu teistä, vaan Lissabonin julkilausumassa sanotaan, että haluamme parempia työpaikkoja, enemmän työpaikkoja. Mutta jälleen tämä varokaa kuilua, niin tässä edelleen tämän osalta täytyy keskittyä parempaan työhön, parempiin työpaikkoihin. Toisella puolella tässä kuiva meillä on puiteohjelma tutkimus ja kehitys, innovatiivisuus, kaikki tämä. Tämä on tärkeää, vaikka siihen uppoaa paljon aikaa, paljon ponnisteluja. mutta ennen kaikkea kysymys on paremmista työskentelyolosuhteista äh, vähemmän koulutetulle työvoimalle. Ah bah alors, normalement la liste des orateurs était terminée. Madame Morin. Rouva Morin. Une question qui me, qui m'interroge. Yksi kysymys vaivaa mieltäni. Jos näin on, niin eikö pitäisi myös työstää näiden ammattien tätä psyykkistä puolta eikä pelkästään sitä työntekoympäristöä. Pitäisi puhua näistä ammateista siltä kannalta, että nuoriso tietäisi, nuorison tapa suhtautua niihin muuttuisi. Yes, but I would say first change... Kyllä, mutta ensin pitäisi muuttaa sisältöä ja sitten vasta tuota pakkausta. Eli meidän pitää muuttaa tosiasioita. Työolot eivät ole niin hyviä. Jos tosiasioita, todellisia olosuhteita muutetaan, niin sitten viesti on helpommin myöskin myyttävissä. Kiitoksia herra Lebrun komissiosta. Kiitoksia tästä mielipiteenvaihdosta parlamentin valiokunnan kanssa. Olisi kiinnostavaa kysellä teiltäkin, että mitä te, te teette tämän tutkimuksen suhteen ja, ja minkälaista toimintalinjaa sen perusteella syntyy? Niin kaksi linjaa tässä nyt esiintyy. Ensinnäkin voitaisiin vastata niihin kysymyksiin, joita teillä on tähän työelämään liittyen. Mutta meidän pitää ensin muistuttaa siitä, että tässä on tällaista järjestelmällistä tutkimusta. Tässä ei tutkita mitään lyhytaikaisia ilmiöitä eikä tässä tehdä ennusteita. Mutta tässä on tutkittu, minkälaisia suuria haasteita kullakin alalla on. Ja, ja tämä siis menee pitemmälle kuin tällaisen kriisin tutkimuksen yli, koska kriisit tulevat ja menevät. Se on ensimmäinen asia, mikä pitää muistaa. Toinen asia on sitten, että kun puhumme näistä skenaarioista, niin puhutaan tulevista strategioista ja mietitään sitä, minkälaista eh, ratkaisua ehdotetaan tulevaisuudelle. On nimittäin asioita, joihin voidaan vaikuttaa ja toisia, joihin ei voida vaikuttaa, on kuten ostovoima, väestön vanheneminen, väestökehitys ja asetuksilla, säännöstöillä voidaan äh, vaikuttaa, voidaan myös äh, kehittää koulutusta, voidaan kehittää tutkimusta ja kehitystä. Tämä antaa siis monia mahdollisuuksia. Minulla on kolme ehdotusta, mitä voitaisiin tehdä jatkossa. Ensinnäkin puolustusteollisuus. On olemassa markkinoita ja ohjelmia sinne ja yhteistyötä mutta voi olla, että kilpailu kiihtyy. No, yksi ratkaisu tähän on sellainen ehdotus, että keskitettäisiin hankinnat. Keskitettäisiin tutkimus ja kehitys ja lopputuloksena olisi se, että olisimme parhaita tai parhaiden joukossa ja sitten voisimme viedä näitä tuotteita. Anteeksi nyt tämä esimerkki tältä alalta, mutta se on tärkeä ala meille. Toinen esimerkki on tekstiiliteollisuudesta tutkimuksestakin käy ilmi, että massatuotantoon emme sillä alalla pysty. Me olemme jo laadullisesti suurin piirtein jo parhaita. Tämä koskee te- myös teknisiä tekstiilejä, siis pieniä tällaisia ää, aloja on, joissa olemme huippua. No sitten kun katsomme koulutusta ja mietimme muita maita, kuten Kiinaa ja Intiaa ja myöskin muita maita Euroopassa, niin ei ole aina koulutusmahdollisuuksia ja koulutusta ei pystytä kehittämään, mutta me voisimme kehittää koulutusta. Eli monenlaisia strategioita on. Ei ole mitään ihmeratkaisua, se on aivan selvä, mutta me olemme yrittäneet tässä eritellä niitä asioita, jotka olisivat mahdollisia. Kim Müller eh, kertoi eh, hyvin selkeästi tästä arvoketjusta. Voi olla teollisuuden ala, joka on pieni, se työllistää vähän, mutta se on täysin välttämätön ala, joka luo rikkautta. Se on ala, josta monet muut alat ovat riippuvaisia. Ja työllisyyspolitiikassa on eräs huolestuttava piirre. Ja koskee lähes kaikkia sektoreita. Kun kysytään työllistämisestä, niin kysytään, ottaisitteko sellaisen sellaisen ihmistyypin töihin, niin erityisesti täällä pitkäaikaistyöttömien kohdalla kävi ilmi, että se olisi työnantajan viimeinen valinta. Maahanmuuttajakin otetaan ennen häntä. Kaikki tutkimus liittyy uudelleen rakentamiseen, uusien rakenteiden luo, luomiseen. Ja sitten aika on, on muuttujana vaarallinen. Aika antaa mahdollisuuden varautua hyvin, mutta jos aika tulee vastaan ilman, että on varauduttu niin tilanteeseen, niin silloin tällainen insertiomahdollisuus on todella huono. se, että monia mahdollisuuksia annetaan. Kyllä me tiedämme, että massatuotantoa tekstiilialalla ei enää täällä tehdä, niin, niin täytyy miettiä muita mahdollisuuksia. Eräs suuri työ, mikä meillä on edessämme, on työmarkkinaosapuolten kanssa keskustelu sillä tavalla, sektoriaalisesti, että saamme saman pöydän ääreen kaikki ne ihmiset, jotka ammattitaitokysymyksistä ovat kiinnostuneita. Eurooppalaisella tasolla näistä asioista ei ole puhuttu, mutta maissa on keskenään samanlaisia kokemuksia, tekstialan ongelmat ja näin, mutta kukaan, ihmiset eivät kerännyt yhteen puhumaan niistä. Kuitenkin olisi ratkaisuja modernin teollisuuden suuden tarpeisiin, vaihdettaisiin tietoa, niin uusia, uutta osaamista ja pätevyyttä saataisiin selville, mitä tarvitaan, ja sitten voitaisiin yhteisiä ohjelmia kehittää siihen tarkoitukseen. Kiitoksia. No, täytyy sitten miettiä, mitä tässä Dodel-tapauksessa, tapa, Dellin tapauksessa tapahtui kun suljettiin tietokonetehtaita ja ihmisiä pantiin kilometritehtaalle ja pitkäaikaista työttömyyttä syntyi. No, tätä kommenttia ei tarvitse kommentoida, mutta kiitän teitä esityksestänne ja siitä, että tulitte tänne ja kerto, kerroitte meille ja selvensitte näitä asioita kerroitte Euroopan unionin mahdollisista strategioista. No niin, tässä on nyt sitten tämä asia. Meillä on 26. ja 7. päivä tammikuuta seuraava kokouksemme. Tämä kokous nyt päättyy tähän valiokuntamme kokous, mutta pyydän, että FEMME, FAMME valiokunnan näistä